Mutta tietysti tässä yhteydessä miettiä että tätä nykytilannetta ja taloudellista kriisiä ja siinä suhteessa mahdollisimman tehokkaasti käytettäviä resursseja. Kiitoksia kovasti, komission varapuheenjohtaja. Hyvät kuulijat, näin muodon keskustelu on saatu päätökseen. Seuraava kohta esityslistallamme on komission varapuheenjohtajan kautta unionin ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan korkean edustajan julkilausuma. Norsun luurannikon tilanteesta. Olkaa hyvä, saatte puheenvuoron. Thank you, Madam President. Honourable members of Parliament. Kiitoksia puhemies, arvoisat parlamentin jäsenet. Tilanne norsunluurannikolla on hyvin herkkä. Heng, ihmisen henget ovat vaarassa sekä paikallisväestön että Euroopan valtioista tulevien ihmisten työ, jota siellä kansainvälinen yhteisö on tehnyt viimeisten kymmenen vuoden aikana ähm, kriisin ratkaisemiseksi. Äh, ja presidentinvaaleja on odotettu useita vuosia. Äh, Norsullorannikon väestön, YK ja kansainvälisen yhteisön, erityisesti EUn äh, kiitos on että on saatu aikaan eh, vihdoinkin nämä vaalit. Kaikki ehdokkaat olivat etukäteen eh, luvanneet noudattaa vaalien perussääntöjä. Eh, tässä YK erityislähettilä oli erityisrooli vahvistaa vaalitulos. Euroopan unionin vaalitarkkailu missio lähetettiin paikan päälle. Sitä johti herra Christian Preda ja hän tulee puhumaan eh, pian. Kiitän häntä. Eh, tuloksena oli, että vaalit olivat demokraattiset. Kiitän herra Predan ryhmää heidän rohkeudestaan ja myöskin erinomaista työstä, joka tehtiin erittäin vaikeissa olosuhteissa. Eh, riippumaton vaalilautakunta julisti tulokset ja YK pääsihteerin erityislähettiläs vahvisti ne presidentti puheenjohtaja Barroso ja minä olimme ensimmäisiä, jotka onnittelevat herra Ouattaraa hänen voitostaan. Kansainvälinen yhteisö on yksimielisesti tunnustanut ja ECOWAS ja Afrikan unioni ovat olleet myöskin selkeäsanaisia. Herra Ouattara on rannikon legitiimi presidentti. Hyvä puhemies, me vetoamme nyt kaikki kaikkiin poliittisiin toimijoihin Norsunluurannikolla, että kunnioitetaan vaalitulosta ja pidättäydytään väkivallasta. Kaikki toimien täytyisi nyt keskittyä rauhanomaiseen vallansiirtoon. YK on päätöslauselmilla voidaan saada aikaan keskitettyjä toimenpiteitä niitä kohtaan, jotka estävät rauhanomaiset vaalit. On ryhdytty jo sanktioihin Norsunluurannikoilla ja EU ottaa vastuunsa, mitä tulee näihin kohdistettuihin toimenpiteisiin, ja näin olemme sanoneet myöskin ulkoministerineuvostossa, mutta olemme myös ryhtymässä toimiin tukeaksemme laillisesti valittuja viranomaisia. Vaalia tarkkailivat monet toimijat, äh, erityisesti Afrikassa äh, ja Jonsuurannikon äh, naapurimaat, jotka useat ovat konfliktin jälkeisessä tilanteessa ja vaikeassa demokraattisessa siirtymävaiheessa. Norsulurannikon vaalien tuloks on tärkeä viesti kaikille Länsi-Afrikan maille sekä demokratiaa edist- kannattaville että sitä vastustaville. Meidän roolimme on tässä tärkeä ja jos meidän toimimme voivat saada aikaan rauhanomaisen vallansiirron, niin meidän vaikutusvaltamme kansainvälisen näyttämällä vahvistuu. Kiitoksia. Kiitoksia, <clears throat> kiitoksia kovasti. Seuraavaksi poliittisten ryhmien puolesta puhuvat eh, jäsenet EPPn puolesta Preda kaksi minuuttia. Kiitoksia kovasti puheenjohtaja korkea edustaja niin minä johdin tätä vaalitarkkailumissiota Norsunluuvartiolla ja täytyy aloittaa äh, viittamalla äh, siihen, kuinka 25 maasta tulevat äh, valvojat ja tarkkailijat saattoivat todeta hyvinkin urheaa ja kunnioittavaa työtä tehdyn Täytyy todeta, että norsuluvallti, no, no, rannikolla ollaan väsyneitä. Tämän poliittisen kriisin jälkeen kaikki toivovat, että tilanne muuttuu vaalien jälkeen, mutta ainoa henkilö, joka ei toivo tätä, on presidentti, poistuva presidentti Gabo, joka haluaa löytää kaikki keinot estää muutoksen. hän on halunnut mitä töitä äh, vastustajansa myönteisen äh, vaalituloksen. Eli nyt meillä on vielä mutkikkaampi kriisi edessämme. Äh, tasapainotilanne, joka oli jo varmiksi hauras, on nyt murenemassa. Tässä on vastakkainasettelun aika alkamassa. On vaikea välttää vastakkainasettelua. Kun ajatellaan äänestystä, tuloksia, niin valitettavasti olemme nyt hyvin hankalan ja herkän tilanteen edessä. Lopuksi sanoisin, että arvostan kovasti sitä päättäväisyyttä, jota korkea edustaja on osoittanut. Hän on ollut sitoutunut tämän asiakirjan käsittelyyn. Haluaisin kuitenkin kysyä, että voimmeko me, voidaanko pian saada hyväksyttyä sellaisia toimia, jotka parantaisivat tilannetta? Kiitoksia kovasti ja nyt annan puheenvuoron kolmeksi minuutiksi sosialistien puolesta Verenekki Käiserille. Kiitoksia puheenjohtaja. Ensinnäkin haluaisin onnitella kollegaani Preda ja hänen tiimiään sitä hienosta työstä, jota ovat tehneet Haluan myös kiittää Katie Ashtonia ja korkea edustajaa siitä määrätietoisuudesta ja päättäväisyydestä, jolla hän, jota hän on osoittanut kansainvälisen yhteisön rinnalla, kun ovat seuranneet näitä vaaleja. Vaalitarkkailumissio on tehnyt erittäin tärkeää työtä ja edesauttanut demokratian toteutumista tässä maassa. On erittäin tärkeää, että me myös toteutamme seurantaa, jotta mutta voidaan pitää huoli siitä, että vaalitulosten tulokset todella näkyvät käytännössä. On myös totta, että tilanne, tämä ikävä tilanne voi toteutua muuallakin ja siksi meidän täytyy valmistautua siihen. Ra ei ollut EU, ei ainoastaan Euroopan ehdokas, myös Afrikan unioni, YK, Eurooppa, kaikki puhuivat yhdellä äänellä tämän asian suhteen. Mitä tulee Duodaraan ja siihen, miten, hän, miten hänen puolestaan taistelijat ovat toimineet kaduilla, se on ehkä hiukan huolestuttavaa, koska ei koska mehän tietenkin haluaisimme rauhanomaista toimintaa myös kadulla. Ja haluaisin viitata asiakirjaan, josta keskusteltiin jo Kinshasassa AKT viimeisimmässä kokouksessa. Siinä puhutaan demokratian tulevaisuudesta ja perustuslain kunnioittamisesta. Ähm, sekä eurooppalaiset että afrikkalaiset ovat osallistuneet sen laatimiseen. Siellä on kolme sivua, jotka on omistettu vallan jakamiselle – kun toisaalta yksi osapuoli haluaa vallata laittomasti kaiken vallan. Meidän pitää pitää huoli siitä, että ratkaisuja ei löydetä kaduilla, vaan neuvotteluteitse. Toki meidän täytyy painostaa hyvien neuvotteluiden aikaansaamiseksi, mutta val, valta, valta täytyy jakaa tasaisesti kolmen osapuolen kesken. Suosittelen, että te kaikki luette tämän asiakirjan. Ja neuvotteluiden tie on paras tie. Kiitoksia kovasti. Sitten seuraavaksi liberaaliryhmästä edustaja de Sarnies, puolitoista minuuttia. Seulement de la montée des partisans de Ouattara jusqu'au siège du gouvernement et de la... Vastapuolen ehdokkaan edustajat ovat olleet erittäin kovasti läsnä niin radiossa kuin televisiossakin. Siksipä haluaisinkin sanoa, että meidän täytyy ensinnäkin vedota rauhan ja dialogin, rauhanomaisen dialogin puolesta. Kuitenkin niin uusi presidentti kuin lähteväkin presidentti, heidän täytyy tehdä kaikkensa, jotta väkivaltaa voidaan välttää, koska tämä maa on väkivallasta jo kärsinyt aivan liikaa. Tämä on ensimmäinen viesti. Toinen viesti ihan alusta saakka kansainvälinen yhteisö, Eurooppa, myös Afrikan unioni ovat puhuneet yhdellä ja samalla äänellä ja ovat jalkautuneet, mobilisoituneet lain kunnioittamisen puolesta. Meidän täytyy myös pitää huoli siitä, että rikkojille langetetaan sanktioita. Uuden presidentin täytyy tehdä <clears throat> yhteistyötä yhteensovittamisen puolesta. Mitä meihin tulee, me emme saa hellittää otettamme ennen kuin tilanne on stabilisoitunut ja olen erittäin kiitollinen, kiitollinen siitä, että te toitte tämän viestin myös arvoisa korkea edustaja meille tänä iltana. <clears throat> Kiitoksia edustaja Dessa. Sanes, edustaja Dyna, puolitoista minuuttia. Euh, moi aussi, comme celles qui m'ont précédé, je... Eh, kuten eh, aiemmatkin puhujat, eh, minä haluaisin painottaa sitä, miten vakava tilanne noususuunnitelmalla tänä päivänä vallitsee. Kysymys on paitsi poliittisesta kriisistä myöskin sitten selkeä selkkauksen vaara ihan mahdollisina lähitunteina jo sen, sen vuoksi on erittäin ilahduttavaa, että kansainvälinen yhteisö on nyt saanut yksimielisen päätöksen aikaiseksi ja näin taso, tasoittanut tietä demokratialle. Meidän täytyy selkeän tällaisen Äh, auttu, auttamisen signaali lähettää äh, maan asukkaille <clears throat> että nämä äh, lähitunnit ja lähi, lähiviikot saadaan sujumaan rauhallisesti. Myöskin ää, naapurimaissa tilanne on jännittynyt, koska sielläkin on, ovat maali, vaalit edessä ja sillä, siellä myöskin saattaa syntyä tilanne, jossa nykyinen presidentti korvautuu uudella. Tämä ei ole siis rajoitu pelkästään Norsinurannikkoon tämä tilanne. Esimerkiksi Kongossa on vaalit määrä pitää ensi, ensi vuonna tietenkin on erittäin tärkeää, että tällainen demokratia toteutuu myöskin vallanvaihdon hetkellä ja silloin sitä ylläpitämään vaaditaan kansainvälisen yhteisön panos. Me kaikkia, vastustamme kaikkia sellaisia, jotka, jotka haluavat, ovat aikeissa syyllistyä verilöydyn tai panttivankien ottaa. Silloin, siinä mielessä teidän toimenpiteenne on erittäin tervetullut ja momentum pidettävä yllä lähiviikoilla lähiviikkojen aikana. Kiitoksia sitten eh, edustaja Olo. Kiitoksia. Tämä kriisi on koskettanut meitä kaikkia, joka tällä hetkellä vallitsee Norsun luurannikolla. Tämän maan eh, perustuslaissa tulisi kyseenalaistaa eh, kaikkinainen väkivallan käyttö meidän täytyy, siis kansainvälinen yhteisö on mm-hmm. yksimielisesti tuominut vallankäytön. Myös EU, e, e Afrikan unioni, AKT ja kaikki muut instanssit, mukaan luettuna siis Euroopan parlamentti, kaikki me vaadimme, että vaalien todellinen tulos otettaisiin huomioon ja uusi presidentti voisi mm, aloittaa työnsä ja tietenkin riippumaton vaalikomissio on äärimmäisen tärkeä <clears throat> huomioon otettava seikka, koska YK on sen validoinut. Mitä tulee Euroopan parlamenttiin? Euroopan parlamentti on yhteisessä päätöslauselmassaan ilmoi, ilmaissut kantansa tästä asiasta. Täytyy välttää kaikki nainen jännitteen kiihtyminen, eskaloituminen tässä maassa, joka saattaisi aiheuttaa Norsunluurannikossa eh, taloudellisen ja humaanin katastrofin. Se täytyy välttää kaikin tavoin. Kiitoksia kovasti. Seuraavaksi puheenvuoron saa Edustaja Jakoliino. Kiitoksia puhemies. Rova Ashton, demokratia on asia, josta ei voida neuvotella, samoin kuin ei voida neuvotella tuloksista, jotka riippuvat kansalaisten tahdosta. Osallist, vaaleihin osallistuminen osoittaa, kuinka kypsä demokraattinen järjestelmä on, kuten Norsulun rannikossa nähtiin. Se, että tämä kyseenalaistetaan haittaa demokraattista vaaliprosessia, joka olisi pitänyt jo päättyä. Tulos oli selkeä ja siltikään ei vielä ole tullut vallan vaihtoa. Gbagbo eh, eh, ei ole luopunut vallasta Uotaran puolesta. Tätä ei voida hyväksyä, tätä ei voida hyväksyä Euroopan unionissa, eikä kukaan, joka uskoo oikeudenmukaisuuteen, voi sitä hyväksyä. Ähm, perustuslaillinen neuvosto Nersulun rannikolla vahvisti vielä vanhan presidentin vallan. Tilanne ei kuitenkaan ole helposti hallittavissa. EPP ei voi hyväksyä sitä, että kansan tahto jää tällaisten toimien jalkoihin vaadimme, että kansalaiset, jotka vapaasti ovat valinneet voivat saada johtajakseen sen henkilön, jonka ovat valinneet. YK on vahvistanut tämän prosessin. Vaadimme, että tämä kriisi päättyy mahdollisimman nopeasti ja pyytäisimme, että Lady Ashton ryhtyisi toimeen, jotta Euroopan unioni ulkosuhde hallinnonsa avulla kertoisi kantansa. Kiitoksia kovasti. Seuraavaksi Arif, kaksi ja puoli minuuttia. Hyvä puhemies, vaalit on pidetty. Kansainvälinen yhteisö on esittänyt sitä, että Gabon regiimi voisi jatkua vuodesta toiseen. Monet meistä mm, kyllä tunnemme minkälaisia vaikeuksia maassa on, mutta me toivomme kaikesta sydämestämme, että demokratian henki pääsee vallalle tässä maassa, joka on niin paljon joutunut kärsimään viime vuosina. Kansainvälinen yhteisö ja erityisesti Euroopan unioni ja Cathy Ashton ja Preda ovat kaikki jalkautuneet. Heitä täytyy onnitella. Heidän he pitivät huolen siitä, tai saattoivat todeta, että vaalit tapahtuivat rauhallisesti, avoimesti on kunnioitettu, vain kunnioittamalla molempia osa, kaikkia osapuolia vaalin tuloksia voidaan kunnioittaa, mutta valitettavasti tämänhetkinen presidentti kiistää vaalin tuloksen. Baku on todennut, että on väittänyt, että sen kansan tahdon takana oli jonkinlaista masinointia, mutta vaalin tulosta täytyy kunnioittaa ja demokratia ja vapaus täytyy palauttaa maahan. Norsunluurannikon täytyy voida omaksua oma, saada omaksua sille kuuluva oma rooli. Myös AKT, parlamentaarinen yleiskokous, on Kinshasassa hyväksynyt asiakirjan, jossa tuomitaan perustuslaillinen siis se taho, joka on evännyt vaalintuloksen. Täytyy muistaa, että sellainen taho, jota kansainvälinen yhteisö, eivätkä maan naapurit, eivätkä kansalaiset hyväksy, sellainen ei voi voittaa. Tarvitaan demokraattisesti valittu presidentti, joka voi mitä pikimmiten ottaa vastuunsa kannettavakseen sitten, kuin kansa on sen halunnut tehtävän. Hyvät kollegat, hyvä puheenjohtaja, hyvä puhemies. Euroopan, roolinkin, Euroopan parlamentinkin täytyy kantaa oma vastuunsa ja lähteä siitä, toimia niin, että presidentti Bago voi toimia vaalin, vaalin tuloksen mukaisesti presidenttinä. Merci, madame la présidente. n'y avait pas les... Kiitoksia, puhemies. Ja tämän esimerkkinä, tilanne esimerkkinä muillakin Afrikan mailla, jossa tavoitellaan demokratiaa. Nusulankonaiset näyttivät, näyttivät olevansa poliittisesti kypsiä myöskin täällä myöskin mulle maailmalle herra Makaavo on osoittautui huonoksi häviäksi, ei mitään muuta mahdollisuutta kuin kun hän erota, jotta hän säilyttäisi vähänkin arvokkuutta. Meidän Euroopan unionissa pitää kohdentaa, kohdistaa, kohdistaa mahdolliset pakotetoimemme hyvin huolellisesti, ei kansalaisiin, koska he toimivat e-, esimerkillisellä tavalla, vaan myöskin sitten tähän herra Makaon kannattajiin. Ja nyt haluaisin, haluaisin kysyä Daily Actionilta, mihin toimenpiteisiin ollaan ryhtymässä, jos tilanne eska- eskaloituu ja uhkaa levitä laajemmin tämmöiseksi selkkaukseksi. Eko, Ekovaksilla ja Afrikan unionilla, onko heillä riittävästi kapasiteettia tässä ongelmasta selvitä? Kiitoksia, Görens. Nyt annan puheenvuoron Rinaldille. Kiitos puhemies, arvoisat kollegat, arvoisa korkea edustaja. Tilanne Norsunlurannikolla on todellinen koetin kive, emmekä me voi epäonnistua siinä. Me Euroopan unioni erityisesti, koska ei ole mitään äh, tapaa, millä voitaisiin hyväksyä tällainen varastettu voitto, mutta lisäksi meidän on jatkettava painostusta norsulurannikon viranomaisia kohtaan tämän petoksen takia. Ei voida hyväksyä sitä, että yksikään Euroopan valtio hyväksyisi tällaisen äh, epälegitiimin hallituksen. Norsunluurannikon on tämä tiedettävä. Äh, Norsunluurannikko on myös koitinkivi Euro- Afrikan unionille, joka mm, hyvin vahvasti ja yhtenäisesti äh, tuomitsi tämän. Tätä ei olisi voinut kuvitellakaan 10-15 vuotta sitten. Ja tämä osoittaa, että, ei, eh, että Mustan Afrikan ja demokratian välillä ei ole mitään ristiriitoja. Norsulun rannikko antoi enemmistön uudistushenkiselle Ouattara-ehdokkaalle. Ja Kumura julkaisi 78 Mm, kirjan, jossa sanotaan, että odotetaan villieläinten ääniä, jossa puhuttiin juuri tästä, nimittäin mahdollisista vaaleista Ronsulurannikolla. Seuraavaksi menettely ilman luetteloa. Francisco. Kiitoksia. Norsulannikko edustaa nyt tilannetta, jota ei aiemmin ole kohdattu. Siellä oli kaksi ehdokasta, jotka kumpikin väittävät voittaneensa. Kuitenkin ainoastaan yksi laillinen presidenttimaalla on, hän on herra Utaara Tässä vaalituloksessa kuvastuvat kansan syvien rivien tahdon ilmaisut myöskin vaalitarkkailuvaltuuskuntamme voi suoda hänelle tämän voittajan arvon mutta äh, esimerkiksi äh, YK on tarkkailijoita ja heidän äh, tarkkailutehtävänsä vastaan on arvostelu yltynyt ja heidän rooliaan siellä pyritään vähentämään. Afrikan unioni on päättänyt lopettaa tämän rauhanturvamistoimeen siellä, minkä johdosta sisällissodan vaara Norsulun rannikolla on entisestään kasvanut on tärkeää, että edistysaskelia saavutetaan. Kiitos. Άλλος ή άλλοι συνάδελφοι θέλουν να πάρουν Kiitoksia. Haluaako joku muu käyttää puheenvuoroa tässä vaiheessa? Eipä näytä olevan asian laita. Edustaja Ashton, saatte puheenvuoron. Um, Kiitoksia puhemies. Puhun lyhyesti, koska minusta tuntuu, että kaikki se, mikä piti sanoa, on ilmaista tätä erittäin hyvin. Kiitoksia herra Breda teille ja teidän tiimillemme rohkeudestanne ja työstänne vaalien aikana. Ja kiitän teitä tästä kaksi asiaa, jotka haluaisin lisätä. Olen ollut yhteydessä Banki Moonin kanssa. Me keskustelimme tästä kriisin aluksi ja sanoimme, kuten, kuinka kauhea tämä tilanne on. Ja mm, päätimme tehdä täydellistä yhteistyötä ja varmistamme, että EUn edustajat paikan päällä että heistä huolehditaan. Meillä on varasuunnitelmia, kuten kuuluukin olla. Toivottavasti meillä on listaa seuraavan viikkojen päivänä yritämme pitää painostusta yllä. Väkivallan vaara on todellinen ja samoin hämärtymisen vaara. Meidän täytyy olla mahdollisimman selkeitä ja pitää mahdollisimman korkeaa painostusta yllä ja tehdä kaikkemme, jotta saamme aikaan tyydyttävän tuloksen. Ja olen erittäin iloinen tämän parlamentin tuesta sille työlle, mitä teemme. Kiitoksia kovasti. Minulla on kuusi päätöslauselma esitystä eri poliittisilta ryhmiltä. Ja nyt olemme päässeet keskustelun päätökseen. Äänestys suoritetaan huomenna kello 12.